Hyvää iltaa kaikille. Voisitte koistua paikoillenne, kiitos. Aloitamme äänestämisen piakkoin, mutta sitä ennen minä haluaisin antaa puheenvuoron Rova Koratsa Thank you, Mr. Chairman. I want to... Kiitos puhemies. Haluaisin kysyä, että mikä on, missä, edustajalle Pinnin äänet